I understand we can start. Probably there will be... Voidaan varmaankin aloittaa, vaikka jotakin kollegoja vielä puuttuu. Olet varmasti matkalla alueiden komiteasta, mutta mikäli vastaavaa sitä ole, niin aloitetaan. Ennen lounastaukoa aloitin neloskodan esittelyn, eli ilmoitukseni. Ja haluaisin nyt saada tämän päätöksen. Kysymys on siis eilisistä koordinaattoreiden päätöksistä. Kerroinkin jo solidaarisuusrahastosta tänä aamuna. Ja nyt voin kertoa muista kuin lainsäädäntölausunnoista. Kysymys on oma-aloite mietinnöstä, jota tehdään muissa valiokunnissa. Eli komission valkoinen paperi ilmastonmuutoksen sopeutumisesta. Ja tästä lausunnon laatii kansanpuolue. Sitten koordinaattorit päättivät, että kun kyse on komission tiedonannosta eh, luonnonkatastrofeista, niin lausunnon laatii ALDE. Tämähän liittyy myös toiseen lausuntoon, johon eh, myöskin on vastuus, vastuiseksi nimetty ALDE. No joka tapauksessa tämä lausunto laaditaan. Sitten maatalousvaliokunnan mietintö hankalassa tilanteessa olevien alueiden kehityksestä ja tästäkin eh, kansanpuolen laatii lausunnon. Sitten vielä liikennevaliokunta tulevaisuuden liikenteestä. Ja tähän eh, lausunto ei ole vielä aivan selvillä, sillä useat ryhmät ovat ilmoittaneet mielenkiinnostaan, joten päätämme myöhemmin siitä, kuka laatii lausunnon ja sitten vielä mietintöihin. Koordinaattorit päättivät äh, lukuisista ehdotuksista. Teemme oma mietintöjä kansanpuolueen äh, alueellista kilpailukyvystä ja työllisyydestä ja EUn äh, ohjelmista, joilla torjutaan kriisiä ja edistetään rakenteellista muutosta ja myös koesiopolitiikasta. Onko se välttämätön ehto kehitykselle? Tässä on kysymysmerkki. Eli tämäkin on kansanpuolueen omalaiten mietintö. Sitten koordinaatio seitsemännen tutkimuksen tuotekehityksen ja sitten koesiopolitiikan yhteyksistä. Sitten Lissabonin strategian mukainen edistys ja ALDE tekee tästä mietinnön. Tässä on vielä kaksi vaihtoehtoa, joko luonnonkatastrofit tai sitten EUn eh, strategian eh, aluepolitiikka. ALDE tekee tästä päätöksen, kummasta laatii mietinnön. Sitten vihreät, avoimuus, aluepolitiikka ja sen rahoitus. Koordinaattorit päättivät myös, että keskustellaan jossain vaiheessa vielä yhdestä vihreiden ehdottomasta mietinnöstä, joka koskee aluekehitysmittareita. Odotamme eh, vielä eh, komission tiedonantoa eh, BKT-kehityksestä ja siitä laitetaan sitten mietintö. Mahdollisimman nopeasti toivomme, että ryhmät lähettävät omat ehdotuksensa. toivottavasti ennen eh, marraskuun kokoustamme. Ja myös eh, tutkimusehdotuksetkin pitäisi lähettää sihteeristölle ennen tuota marraskuun kokousta. Mikäli kukaan ei vastata näitä koordinaattorin päätöksiä, niin ne voidaan hyväksyä. Ja joistakin aiheista siis odotamme vielä kollegojen päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Tässä siis puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt pääsemme kohtaan viisi esityslistalla. Varo on täällä. Kysymyksessä on siis alennetut valmisteverokannat Madeiralla ja Azoreilla. Päätettiin, että tästä keskustellaan tänään. Kysymykseen ei liity suuria intohimoja EPP on ehdottanut puheenjohtajalle, että tässä voitaisiin käyttää yksinkertaistettua menettelyä ilman tarkistuksia. Ja mikäli tästä ollaan samaa mieltä, niin näin voidaan toimia. En nyt kysyisinkin eh, esittelijä Oarulta, haluaako hän vielä kommentoida tätä, tai onko muilla jotain? Mm. Niin, puheenjohtaja. Sopii tämä yksinkertaistettu menettely, mutta muutama sana kuitenkin esittelisin tämän mietinnön. Eli rommin ja viinan valmistus on tärkeää ei ainoastaan Asurilla ja Madeiralla, vaan myös Antilleilla ja Reunionin saarella. Ja mielestämme ehdotettua tointa pitää jatkaa sillä tavoin, että pystytään varmistamaan tämän sektorin jatko laadullisesti, mutta sen lisäksi tarvitaan väline, jolla voidaan kompensoida sitä, että muu, muiden alkoholijuomien hinta on korkeampi niiden, joita ei tuoteta tuolla paikan päällä. Tämä on tärkeää ja siksi oltuani yhteydessä Portugalin, Madeiran ja Azorin kollegoihin olemme pyytäneet, että näin nopeutetusti toimittaisiin, eli käytettäisiin yksinkertaistettua menettelyä. Tämä sopii meille hyvin. Kaikista näistä syistä, arvon kollegat, ymmärtänette, että pyydän teiltä tukea tälle mietinnölle. Tässä minun toivomukseni. Mutta jos näiden alueiden kollegat, portugalaiset kollegat haluavat asiasta puhua, niin olisi varmasti mielenkiintoista kuulla, mitä heillä on mielessään. Tässä puheenjohtaja ihan lyhykästi. Now Mr. Teixeira. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää herra Uorota, joka kuunteli myös minun mielipiteitäni. Haluan todella kiittää häntä siitä huolellisuudesta, jolla hän valmisteli tämän aiheen. Ihan lyhyesti. Tämä ehdotus siis erityisesti keskittyy Maderan ja Asorien alueisiin. Niin Maderalla, Asoreilla kuin Portugalillakin on kiire tämän asian hyväksynnän kanssa. Kyseessä on poikkeus, joka aloitettiin vuonna 2002 ja joka mahdollistaa sen, että valmistevero Madeiralla ja Assoreilla on alkoholin suhteen alhaisempi kuin muualla. Ja lähes vuosi sitten tämä poikkeus astui voimasta, siis vuoden 2008 lopussa ja nyt haluamme tätä eh, pidentää tämän vuoden alusta, vuoden 2009 alusta eh, takautuvasti aina vuoteen 2013 asti. Tätähän on perusteltu. Perustelut ovat nyt samat kuin 2002 vuonnakin. Tilanne ei ole mihinkään muuttunut. Kyse on eristäytyneistä reuna-alueista, ne ovat pieniä pinta-alaltaan ja niin, niiden olosuhteet ovat hyvin poikkeukselliset. Ja me pidämme tätä ehdotusta todella vähimmäisvaatimuksena. Kyse on myös tuotteista, joita lähinnä kulutetaan paikan päällä eh, saaristoalueilla. Ja tästä ei näin ollen tule myöskään minkäännäköistä kilpailun vääristymistä ajatellen nämä asian laajemmalti ja näin ollen voitaisiin vaarantaa lukuisia työpaikkoja, jos tätä poikkeus, poikkeusta, jos ei saisi ää, jatkoa. Ja tämä uusi ehdotus, sitä ei tarvitse mitenkään muuttaa. Siksi pyytäisinkin, että kollegat ää, asetuksen 46 artiklan pohjalta tästä äänestäisivät, eli siis yksinkertaistettu menettely. Joten puheenjohtaja toivoisin, että tämä voitaisiin hyväksyä ilman tarkistuksia. Ja jos mahdollista, olisi hienoa, että täysistuntokäsittely saataisiin vielä tämän kuun lopussa. Kiitos. Kiitoksia. Ymmärtääkseni päätös voidaan tehdä yksimielisesti että tämä voidaan lähteä eteenpäin. Mutta olkaa vielä hyvä. Rouva puheenjohtaja, minä haluaisin tukea juuri kuultua. Myös sosiaalidemokraattinen ryhmä pyytää tukea yksinkertaistetulle menettelylle. Nämä tuotteet ovat erittäin tärkeitä myös Asorien alueelle. Ja tässä on ollut jo pitkää viivästymistä ja ö, pienet tuottajat todella tarvitsevat tukea me voidakseen jatkaa toimintaansa. Siksi pyydämme tukeanne, kaikkien teidän tukea tälle. Kiitos. else? Nobody else? Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, selvä. Päätös tehdään yksimielisesti ja tämä lähetetään täysistuntoon. Sitten pääsemme kohtaan 12. Karima 4 on paikalla. Tässä on tilanne, jossa esittelijä on halunnut keskustelua aiheesta tänään, tai valmistelija Tästä marraskuussa hyväksytään tämä lausunto ja sitten tämä menee täysistuntoon tai äänestykseen joulukuussa, mutta on Maneli esittelee tämän. Ah. Merci madame la présidente, mes chers... Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, Euroopan komissio on päättänyt, että 2011 vuodesta tulee vapaaehtoistyön teemavuosi ja tämänhetkinen komission päätösehdotus on jatkoa toinen 9.2008 parlamentin tekevälle päätökselle ja kyseessä oli päätös vapaaehtoistyön teemavuodesta. Halutaan vaihtaa parhaita käytänteitä ja halutaan, että jäsenvaltiot, alueelliset tahot ja kansalaisyhteiskunta voivat vaihtaa tietoa niin, että voidaan saada aikaiseksi olosuhteet, joilla edistetään vapaaehtoistyötä komission mielestä. Vapaaehtoistyö tarkoittaa sitä, että kansalaiset osallistuvat toimintaan ja niiden pitää, tämän työn pitää edustaa perusarvoja, kuten solidarisuutta, yhteistä hyvää tai syrjimättömyyttä. Se on tärkeässä asemassa koulutuksessa, nuorisoalalla, kulttuurissa, ympäristössä, kehityskysymyksissä, tasa-arvokysymyksissä ja ulkosuhteissa. Vapaaehtoistyö voi edesauttaa harmonista yhteiskuntamme kehitystä. Komissio ehdottaa neljää tavoitetta päätösehdotuksessaan. Ensinnäkin pitää pyrkiä samanaikaiseksi sellaiset puitteet, joissa vapaaehtoistyö on helppoa Euroopan unionissa. Toiseksi pitää antaa vapaaehtoistyöjärjestöille toimintamahdollisuudet, pitää pystyä parantamaan työn laatua ja on annettava myös palautetta ja palkkiota tästä vapaaehtoistyöstä ja kerrottava julkisesti, kuinka tärkeää se on. Eli tähän siis liittyy eri tason aloitteita sekä hallinnon, eri hallinnon tasoilla. Vapaaehtoisten teemavuosi 2011 saa 6 miljoonaa euroa budjetista komission ehdotuksena on lisätä 2 miljoonaa lisää valmistelutöihin ja tämä liittyisi ennakkotalousarvioon 2010. Ja kaikki nämä tavoitteet ovat hyvin arvokkaita ja pyrkivät edistämään yhteenkuuluvaisuutta, kansalaisyhteiskuntaa ja edustetaan kaikkia sellaisia arvoja, joita erityisesti tarvitaan tänä aikana, jotka eivät liity talouteen. Mutta jos ajatellaan sitten näitä voimavaroja, 6 miljoonaa se ei kuitenkaan ole tarpeeksi ottaen huomioon, kuinka tärkeää vapaaehtoistyö on. Tänä vuonna pitää pystyä uudelleen toistamaan sellaisia perusperiaatteita, joita ei ole tarpeeksi vielä täsmennetty. Ja sen takia teemme ehdotuksen. Meidän pitäisi tarkalleen täsmentää, mitä vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan. Eli aivan ensiksi pitäisi saada aikaiseksi lailliset puitteet vapaaehtoistyölle, sillä se ei koskaan saa tarkoittaa sitä, että se tulee palkkatyön tilalle tai että sosiaalialalla vapaaehtoistyötä tehtäisiin julkisten palvelujen antamisen sisään. Ja nämä käsitteet siis pitäisi ottaa ehdotuksen mukaan. Ja sitten toinen hyvin tärkeä asia on, että teemavuoden pitää olla hyvä tilaisuus, jolloin voidaan suojata vapaaehtoiset ja heidän työssään on mahdollista, että vapaaehtoistyöntekijät joutuvat onnettomuuksiin, sillä heitä ei ole mitenkään suojattu työtä tehdessään. Tämä työ on osa kokonaista koko elämän kattavaa hanketta ja sen takia on tärkeää pystyä huomioimaan se, että tällaista työtä on tehty. Pitää myös eh, järjestää koulutusta, joka siihen liittyy. Ja toinen tärkeä asia olisi se, että vapaaehtoistyöjärjestöjen pitäisi pystyä saamaan rahoitusta jatkuvasti ilman, että tämä olisi hallinnollisesti liian rankkaa. Kuitenkin on valvottava julkisten varojen käyttöä ja saman aikaan pitää vastustaa kaikenlaista syrjintää. Joissain jäsenvaltioissa vapaaehtoistyötä eivät ulkomaalaiset maassa asuvat saa tehdä. Esimerkiksi kolmansien maiden asukkaat 2011 pitää pystyä parantamaan tilannetta niin, että kaikki ihmiset, olipa hänen hallinnollinen asemansa mikä tahansa, pystyisivät toimimaan vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyötä tehdään paljon aloilla, joilla ei pyritä voittoon näin samanaikaisesti. On siis edistettävä sellaisia rahoja, joita nyt tarvitaan, eli etelän pohjoisen välistä yhteistyötä, ympäristön suojelua, rauhan puolustamista. Kaikki nämä ajatukset pitäisi ottaa tekstiin mukaan. Teema vuosi on järjestettävä niin, että jatkuvasti toimitaan kumppanuussuhteessa vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Tarvitaan siis institutionaaliset puitteet, joilla taataan näiden järjestöjen osallistuminen keskusteluihin, jotta voidaan huomioida vapaaehtoistyön asemaa, voitaisiin ehdottaa, että se otettaisiin huomioon Eurostatin tilastoissa niin, että voitaisiin säännöllisesti antaa tietoa voittotuottamattomista järjestöistä ja huomioitaisiin myös vapaaehtoistyö. Näin päätöksen tekijät voisivat sen huomioida, kun he eri poliitikkoja luovat. Ja voidaan myös sanoa, että 2011 teemavuoden yhteydessä voitaisiin saada aikaiseksi myös vapaaehtoistyöntekijöiden peruskirja, josta käy silmi heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. Tietysti yksi teemavuosi ei riitä, tarvitaan yhteisiä tavoitteita, ei ainoastaan tänä teemavuonna. Ja siksi olisi ehkä paikallaan ehdottaa, että 5. joulukuuta – joka on YK on hyväksymä päivä 1985 teemapäiväksi. 70 miljoonaa kansalaista pidetään Euroopassa köyhinä ja erot ihmisten ja yhteiskunnan sisällä vain kasvavat jopa saman perheen sisällä. Vapaaehtoistyö on hyvä tapa pitää yhteiskunta koossa, mutta vapaaehtoistyö ei silti saa olla A ja O sille työlle, mitä tehdään köyhyyden töyhymiseksi, e, torjumiseksi ja että voitaisiin käyttää näin halpaa työvoimaa. Eli 2011 tulee 2010 vuoden jälkeen ja 2010 vuonna on tarkoitus torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Kulttuurivaliokunta nimitettiin tai valiokunnassa nimitettiin eilen EVPn jäsen Markus Kurja esittelijäksi tässä asiassa. Minä olen juu, uusi jäsen tässä talossa ja mielelläni osallistun kanssanne mietinnön laatimiseen ja varmasti te pystytte minulle paljon ehdotuksia tekemään. Voimme käydä mielenkiintoista vuoropuhelua. Kiitos. Three. Kiitoksia. Hyvät kollegat, kolme puheenvuoropyyntöä. Haluaisin ehkä toistaa vielä, että tästä keskustellaan varsinaisesti marraskuussa, kun lausunto esitellään tai luonnos esitellään. Joten pyytäisin, että tekisit aivan konkreettisia ehdotuksia tänään eh, edustaja Dejille mutta älkää pitäkö pitkiä puheita, sillä meillä on hieman aikataulupaineita. Karonna eh, ensimmäiseksi, olkaa hyvä. Io eh, molto brevemente anche perché approfitto. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Käyttäisin tässä nyt eh, sitten tila, tilaisuutta hyväkseni tulevaisuudessa mm, palatakseni yksityiskohtiin, mutta nyt tässä vaiheessa haluaisin todeta, että mielestäni esittelijä Deli esitti tämän asian erittäin vakuuttavalla ja hyvällä tavalla. Ja se, että vuosi 2011 on hyvin tärkeä merkkipallu, jotta voimme todella tälle hyvin tärkeälle sektorille, vapaaehtoistyölle ähm, antaa lisää huomiota ja se on hyvä asia. Ja olisi hyvä, että tämä valiokunta käyttäisi todella vapaaehtoistyön teemavuotta hyväkseen mahdollisimman laajalti. Tätä pitäisin tärkeänä. Lisäksi mielestäni olisi tärkeää arvioida hyvin huolellisesti vaikuttaako rahoitus olevan hyvällä tasolla. Tähänhän kollegakin viittasi. Kun palaamme tähän asiaan, niin teen sitten vielä konkreettisempia ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Köli. Brief as well. I just want to say firstly I welcome... Niin, aivan lyhyesti. Pidän tätä komission aloitetta hyvänä. Ja haluaisin erityisesti onnitella entisiä jäseniä tästä ehdotuksesta vapaaehtoistyön teipuvuodeksi, erityisesti Haakinia. Tässä on todellakin kysymys tärkeästä asiasta ja olisi hyvä, jos saataisiin edistystä aikaan vuonna 2011. Vapaaehtoistyöllä on suuri vaikutus sosiaalisen talouteen, talouteen ja se voi auttaa myös selvitymisessä tutkimuslaitos on tutkinut tätä ja on sanottu, että jos Irlannissa annettaisiin kaikille vapaaehtoistyöntekijöille minimipalkka, niin kyseessä olisi 300 miljoonaa euroa, eli valtava summa. Ja monet eurooppaiset haluaisivat, jopa 70 eurooppaista haluaisi ryhtyä vapaaehtoistyöhön, joten täytyy todellakin antaa mahdollisuus ihmisille ryhtyä tällaiseen työhön eri muodoissa. Voidaan tehdä monia asioita ja tästä voidaan keskustella yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Mutta aivan aluksi eri, erityisen merkitystä olisi eh, vapaaehtoistyön merkitys Euroopan unionille. Eli tämä on erittäin eh, ylistävää toimintaa. Ja tämä koskettaa myös eh, ihmisiä eri puolilla EUta. Joten tämä on erittäin hyvä tilaisuus ja toivottavasti tästä tulee suuri menestys vuonna 2011. Kiitoksia. Sitten Katrin Bölder. President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin antaa tukeni niille ponnisteluille pyritään lisäämään varassa vaiheessa antavaa rahoitusta tälle. Eli koska tämä vapaaehtoissektori on hyvin moninainen luonteeltaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että on normaalia vaikeampi saada rahoitusta hyvissä ajoin. On vaikeampi saada tietoisuutta ja siksi olisi ponnisteltava, jotta saataisiin rahaa tähän. Mutta sitten jos ajatellaan Lissabonin sopimusta, niin tästä asiasta päätettäisiin yhteispäätösmenettelyllä eikä kuulemismenettelyä käyttäen. Ja itse asiassa oli esillä. Odottaisiko kulttuurivaliokunta ehkä tammikuuhun, jolloin sopimus ehkä olisi voimassa ennen kuin tämä mietintö tehdään loppuun. En tiedä tietääkö Rovadeli, mikä tilanne juuri on tällä hetkellä. Kiitoksia. Ja sitten vielä edustaja Oro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin aivan täysin yhtyä Rovadelin sanoihin ja ajatuksiin keskustelun tässä vaiheessa haluaisin tehdä ehdotuksen. Vapaaehtoistyön tekijät toimivat usein järjestöjen kautta. Järjestöissä Ranskassa on hyvin, hyvin paljon vapaaehtoisjärjestöjä, mutta näiden järjestöjen toimintasäännöt ovat hyvin tiukat ja monimutkaiset, erityisesti silloin, kun järjestöille annetaan julkista rauhoitusta. Eli usein näiden järjestöjen johtajat, jotka ovat vapaaehtoisia, joutuvat sellaiseen vaaratilanteeseen, että eh, heillä voi tulla kaikenlaisia hankaluuksia. Ehkä voitaisiin jossain vaiheessa puhua tästä asiasta Ehkä olisi hyvä saada aikaiseksi Euroopan unionin suositus, joka tulisi teovuoden puitteissa sellainen suositus kaikille jäsenvaltioille, että luotaisiin järjestöille ikään kuin kauppakamarin tyyppisiä kamareja, joita on muillakin aloilla. Ja se auttaisi näitä vapaaehtoisjärjestöjä sekä juridisesti että teknisessä mielessä, jos ajatellaan esimerkiksi tilinpitoa, tästä olisi niille kovasti apua. Voisin tästä antaa lisätietoa myöhemmässä vaiheessa. Uh, Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten voisin vielä, voisiko vielä pyytää Boderin vastauksen konkreettisista kysymykseen konkreettista vastausta, sillä muut huomiot olivat aivan hyödyllisiä, ja tähän voidaan palata vielä marraskuussa. Aa, luulen, että tässä on vielä... No, täällä onkin vielä yksi puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Pyysin tuossa kyllä aiemmin puheenvuoroa, mutta taidan olla niin pieni, että ette nähnyt minua. Totesin, että tämä vapaaehtoistyö on todella äärimmäisen hieno ja tärkeä kulttuurinen asia, jolla on Keski-Euroopassa hyvin pitkä historia. Öö, näin on tietenkin säästetty hyvin paljon rahaa. Itse tiedän, mistä puhun. Itse olen ollut vapapalokunnan jäsen 14-vuotiaasta lähtien. Meitä on Saksassa kaiken kaikkiaan yli 100 000. Ja tämä tuokin mieleeni tämän kysymyksen, nimittäin työoikeudelliset suhteet. Meillä on Itävallassa, tulki korjaa puhujaan Itävallasta, meillä oli se ongelma, että, joka on Kreikassakin tässä nyt nähty, että kun on ollut erittäin suuria paloja, esimerkiksi metsäpaloja, paloja, joihin on tarvittu mahdollisimman paljon henkilökuntaa, niin vapaaehtoistyöntekijöillä voi olla ollut vaikeaa päästä Ähm, työstään sitten tähän vapaaehtoistyöhönsä. Kyllähän sen tietenkin voi ymmärtää. Kyse voi olla vaikkapa suuresta palosta tai lumivyörystä tai mistä hyvänsä. Joten kaikki työnantajat eivät tietenkään suhtaudu tähän aina kovin myönteisesti ja olisi hienoa, jos voisimme tässä ottaa huomioon todella myös nämä työoikeudelliset seikat ja kattavasti käsitellä samoin ne. No Kiitoksia. Nyt ilmeisesti ei ole enää muita. Joten vielä tähän yhteen kysymykseen. Voisitteko vielä vastata siihen? Je vous merci beaucoup de... Ihan lyhyesti kiitän oikein paljon kaikista näistä panoksista ja ehdotuksista. Ne edistävät keskustelua ja teen kaiken voitavani ottakseni nämä asiat mukaan mietintöön. On selvää, että budjetti ei ole tarpeeksi suuri ja on annettavaa tunnustusta vapaaehtoistyön työntekijöille. Ja mitä tulee Lissabonin sopimukseen, niin toistaiseksi tämä asia ei nyt ole vielä kovin selvää. Mutta kuitenkin pitäisi alkaa tehdä tätä päätöstä, koska 2011 on jo aivan pian, eli ihan hyvä, jos tässä toimitaan nopeasti. Everybody and I think we can... Kiitoksia kaikille. Nyt pääsemmekin sitten seuraavaan kohtaan, kohtaan 13. Ja meillä on vieraanamme tohtori Fabrizio Barca. Aivan lyhyesti haluaisin kertoa teille, että kun keskustellaan kohesiopolitiikasta, Euroopan komissio on pyytänyt Fabrizio Barkalta riippumattoman arvion kohesiopolitiikasta. Tässä käsitellään sekä nykyistä politiikkaa että tehdään ehdotuksia eh, tulevalle politiikalle. On järjestetty kahdeksan kuulemistilaisuutta tästä asiasta ja tästä on ainakin kymmenen työasiakirjaakin tehty. Joten voitte kertoa tästä kaikesta. Tänään Fabrizio Varka on vieraanamme kertomassa tästä äh, arviostaan ja voimme myös käydä keskustelua näistä ehdotuksista. Olkaa niin hyvä. Teillä on niin paljon aikaa kuin haluatte tämän asian esittelyyn. Kiitoksia, Rova Hymnä. On kunnia, että, että täällä ää, äh, saan esittää kantani demokraattisessa toimielimessä – Koesiopolitiikasta keskustellaan paljon. Ja arvioni tulos on se, että tässä tarvitaan kyllä uudistusta. Käytän englantia, koska raporttini on tehty englanniksi, joten tämä on minulle helpompaa. Mm, onko täällä ongelmia? No, minä voin, voin aloittaa kuitenkin. minun eh, estykseni alkaa sillä, että paluu juurille. No, tällaisista aloituksista voi olla monta mieltä, mutta joka tapauksessa minä aloitan sillä. Eli eh, unenissa pyritään sopusointuisen kehitykseen sekä välillisesti että välittömästi. Eli otetaan tämä tavoite huomioon kaikessa toiminnassa ja sitten erityisillä Eh, erityisellä kohesiopolitiikalla. Ja kohesiopolitiikkaa vahvennettiin 70-80-luvulla. Tämä lähti komission jäsen George Thompsonin aloitteesta. Ja tässä pyritään siihen, että jäsenvaltiot voivat todella eh, hyödyntää kansalaisia. Ja tässä pyritään siihen, että varoja käytetään myös tehokkaammin. Tämä on siis se taloudellinen tehokkuus- ja kilpailukykytavoite. Mutta pyritään myös eh, vähentämään mm, kehityseroja, ja tässä on sosiaalinen tavoite. Pyritään tasavertaisuuteen ja sosiaalisen inkluusion. Eli kyse on sekä taloudellisesta eh, tavoitteesta että sosiaalisesta tavoitteesta. Miksi sitten puhun tällaista itsestäänselvyyksistä? Sillä tämä ei ole enää itsestään selvää. Itse asiassa e, koesiopolitiikasta on vääränlaisia käsityksiä, ja tämä on johtanut e, tehokkuuden heikentymiseen. Tästä on e, tehty joidenkin mielissä tulonjaon, tulon uudelleen, tulen uudelleenjaon väline sekä valtioiden että alueiden välillä. Mutta tässähän ei pitäisi käyttää sitten mitään eh, kohesiopolitiikkaa, vaan yksinkertaisesti jotain eh, eh, rahan siirtoja, jos tähän pyrittäisiin. Tässä olisi todella suuri yksinkertaistusaste. Mutta tämä ei ole, tulojen uudelleenjako ei ole kohesion, kohesiopolitiikan tavoite, vaan me pyrimme kehitykseen – ja pyritään siis parempaan tehokkuuteen voimavarojen käytössä ja e, sosiaalisen inkluusion. Ja tässä kysymys on siitä, että huolehditaan e, yleishyödyllisten tavaroiden ja palvelujen e, toimittamisesta. Tässä on todellakin saatu paljon kritiikkiä kohesiopolitiikkaa kohtaan ja tämä on heikentänyt tehokkuutta tilannetta on verrattu esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Mutta Euroopan unioni ei, eh, eikä mikään muukaan maiden eh, unioni voi pärjätä ilman sitä, että pyritään kehityspolitiikalla vaikuttamaan asioihin. Jotta voidaan hyödyntää markkinoiden edut, mutta toisaalta voidaan myös huolehtia riskeistä. Tämä on selvää. Mikäli yhtäläisiä mahdollisuuksia ei saada, niin kansalaiset syyttävät Euroopan unionia. He vastustavat työvoiman eh, liikkuvuutta, eh, liberalisaatiota ja niin edelleen. Mikäli EU ei eh, pysty huolehtimaan sekä eduista että riskeistä, niin myös yritykset vastustavat markkinoiden vapauttamista. Ja Yhdysvalloissa – on itse asiassa hyvin samankaltainen politiikka, paitsi se on kolme ja puoli kertaa suurempi. Ja sitä onkin kehitetty paljon pitempään kuin meillä. Mutta ajatukset on aivan, aivan samanlaisia. Sielläkin hoidetaan, huolitaan asumisesta, koulutuksesta, ympäristöstä ja niin edelleen. No minkä tyyppistä kohesiopolitiikkaa sitten tarvitaan? Tämä on vielä periaatteen kysymys millaista kehityspolitiikkaa tarvitaan ja mikä sopii EUlle. Tässä on kaksi erilaista mallia, joita, on, joita tullaan varmasti käyttämään seuraavien vuosien aikana. On tämmöinen sektorikeskeinen liittovaltiomalli. Tässä ensimmäisessä mallissa todella luotaisiin EUn laajuisia sektorirahastoja esimerkiksi innovaatioille, liikenteelle, ilmastonmuutokselle, sosiaaliselle inkluusiolle, työllisyydelle ja niin edelleen. Ja sitten komissio, niin, eli tämä liittovaltioelin, jakaisi sitten varat eri projekteille. Ja sitten on vielä toinen malli, joka on paikkaperusteinen malli. Eli tässä itse asiassa jaetaan varat eri jäsenvaltioille alueille, e, näille NATS-alueille, e, tiettyjen sopimusten mukaan. Ja sitten e, varoja myönnetään projekteille, jotka vastaavat EU-ssa sovittuja periaatteita. Tässä ensimmäinen malli on käytössä Yhdysvalloissa, toinen malli sitten EU-ssa. Tälle on syitä. Ja itse asiassa raportissani käydään läpi sitä, että tämä toinen malli sopii meille paremmin. Tämä on paras tapa. En nyt käy tässä teoreettisiin kysymyksiin mutta joka tapauksessa eh, talous- ja eh, kehitysteoria on viime vuosikymmenen lähtenyt tälle toiselle, toisen mallin tielle. Tässä on saatu eh, oppia menneisyydestä OECDnkin piirissä. Ja kehityspolitiikan trendi on se, että ainoa tapa toimia on se, että otetaan huomioon kullakin alueella toimivien henkilöiden ja tahojen kyvyt ja tarpeet. Ja näin ei ole, jos, jos lähdetään sektoritasolta. Kansas Cityn kollegani sanovat, että tällä vältetään tämä, että yksi e, koko sopii kaikille lähestymistapa. Tämä siis taloustieteen näkökulmasta. Mutta tässä on myös e, e, suorempi syy, miksi ei lähdetä sektoraalimalliin vaan lähdetään paikkaperusteista mallista. Nimittäin tämä sopii EUlle paremmin, sillä EUlla, EUn demokraattinen legitimiteetti on rajallinen. Ei ole mitään toimielintä EUn korkealla tasolla, joka voisi sitten tehdä ratkaisut jäsenvaltioiden ja alueiden puolesta, eli miten varat varattuja käyttää, ehkä sadan vuoden kuluttua tai 150 vuoden kuluttua, mutta tämä ei toimisi nyt. Tämä ei vastaa alueiden eikä jäsenvaltioiden pyrkimyksiä. Eli kehityspolitiikka voi EU:ssa toimia vain, mikäli alueille ja jäsenvaltioille annetaan valtaa. Ja EU:ssa tehdään nyt sitten periaatteiset päätökset. Sitten vielä yksi seikka. Onko tämä todella nykyaikaista? kohesiopolitiikkakeskustelussa sanotaan joskus, että tämä on vanhanaikaista. on budjettia, mutta itse asiassa näin onkin. Tämä on nykyaikaista budjettipolitiikkaa. Tähän on monia syitä, mutta en nyt rupea niitä luettelemaan niitä. Mutta meidän täytyy pyrkiä tehostamaan tätä politiikkaa. Ensinnäkin siksi, että kansalaiset eivät näe tämän politiikan tuloksia tarpeeksi selkeästi joten he eivät tunne, niin kuin George Thompson sanoi, että tässä todellakin on yhteinen pyörä, joka yrittää kaikki. Mutta valitettavasti kansanjohtajat näin ja jättävät sitten äänestämättäkin. Eli pitää olla politiikka, joka on tarpeeksi vahva, jotta tulee näkyviä tuloksia. Toinen on sitten se, että koisopotikista on vääränlaisia käsityksiä. Lisäksi meillä on talous- ja e, rahoituskriisi, joten tarvitaan julkisten varojen tehokasta käyttöä, jotta saadaan aikaan tuloksia, sillä varoja on vähemmän käytössä. Toiseksi kriisi e, johtaa siihen, että tarvitaan uudelleen järjestelyjä e, yrityksissä, kunnissa, kaupungeissa – ja tällainen mukauttaminen vaatii politiikkaa. Ja sitten on vielä yksi poliittinen seikka. Ja sitten pääsen siihen, miten, millaisia muutoksia tarvitaan. Jos verrataan tilannetta muutaman vuoden takaiseen, niin se, että edustetaan, edistetään ihmisten Eurooppaa, on nyt jälleen palannut asialistan kärkeen. Komission puheenjohtaja Barroso halusi EU-kansalaisten tasavertaista äh, kohtelua. Ja hän äh, myös pyysi, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan EU-kansaisina aivan samalla tavalla kuin he käyttävät oikeuksiaan äh, jäsenvaltion kansalaisina. Ja ainoa keino, jolla näihin tavoitteisiin voidaan päästä, on kehityspolitiikka. Ja juuri paikkaperusteinen kehitys eli kohesiopolitiikka. Sitten siihen kysymykseen, että meidän täytyy vahvistaa tätä politiikkaa. Tässä raportissani eh, otetaan todella huomioon todella eh, laaja keskustelu. Kyseessä on ollut niin asiantuntijoiden arviot kuin virkamiesten arviot, komission näkemykset. Ja lopulta päädytään siihen, että tarvitaan ka- tavallaan kaksi haaraista politiikkaa. Ensinnäkin täytyy olla selvempi ja näkyvämpi politiikkakonsepti. Tulisi olla selke- selvempää, että meillä on kaksi tavoitetta. Eli hyvin selvästi rajattu, mutta kaksi erilaista ulottuvuutta. Eli on tämä taloudellinen ja sitten sosiaalinen ulottuvuus. Tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen voi palata myöhemmin. Ja se, voin myös kertoa, miksi se on erityisen tärkeä. Mutta sitten tähän toiseen haaraan. Tämä raportti on varsin monimutkainen, mutta siinä on kuitenkin myös käytännön ohjeita. Ja itse asiassa nämä tulokset näkyvät tästä kaaviosta. Eli uudistuksen ydin on tässä ympyrässä sivulla kahdeksan. Mutta tässä on myös kaksi mm, muuta kehää, jossa näkyy, mitä voidaan tehdä. Eli tarvitaan ydin painopisteitä, sitten tuloslähtöiset sopimukset ja sitten mobilisaatio ja oppiminen. Mutta tähän me tarvitsemme vahvempaa komissiota, ja lisäksi poliittista tasapainoa täytyy parantaa. Eli Euroopan parlamentin ja neuvoston roolia täytyy muuttaa. Ja tähän me tarvitsemme myös uudenlaisen eh, neuvottelujärjestelmän, jotta nämä muutokset voidaan toteuttaa. Tähän pääsen esityksen lopussa. Ensiksi tähän eh, varojen keskittämiseen. Meidän pitäisi valita kolme tai neljä eh, ydinpainopistettä – jotka saisivat kaksi kolmasosaa varoista. Tämä ei olisi samanlaista kuin Lissabonin agendan tapauksessa, jossa oli aivan liikaa tällaisia painopisteitä. Se todellakin laini aivan liikaa. Mutta nyt kysymys olisi todellakin aivan muutamasta ydinpainopisteestä. No, tämä ei ole sitten asiantuntijan päätös, päätettävissä, vaan siitä tarvitaan poliittinen päätös. Mutta tässä on kuitenkin jotain eh, keskustelun pohjaksi. Eli tarvitaan sekä eh, taloudellisia tavoitteita että sosiaalisia tavoitteita. Eli mahdollisia eh, taloudellisia tavoitteita olisi ensin innovaatio tai ilmastonmuutos. Ja sitten taas sosiaalisella puolella voisi olla esimerkiksi muuttoliike. Eh, kysymys ei ole ainoastaan eh, sitä, että annetaan palveluita ihmisille, jotka eh, ovat muuttamassa, vaan myös heidän kotiseuduilleen ja sitten tuloa seudulle. Tarvitaan tukea. Eli muuttoliike vaikuttaa valtavasti. Tai sitten voisi olla toinen vaihtoehto, Eh, lapset. Sillä siitäkin voidaan todellakin keskustella. Mutta tällaiset eh, päätökset eivät kuulu minulle, vaan esimerkiksi parlamentille. Voitaisiin puhua myös eh, taidoista ja niiden mukauttamisesta ja toisaalta väestön ikääntymisestä. Mutta ei oteta esimerkiksi koulutusta. Eli otetaan todella sellaisia aiheita, jotka ovat relevantteja EU-kansalaisten kannalta. Ja sitten pohditaan, millaisia toimia tarvitaan, jotta näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Toinen seikka sitten liittyy sopimuksiin. Politiikan ytimessä on eh, subsidiarisuus. Eli tarvitaan kylliksi eh, subsidiarisuutta sillä muuten ihmiset eivät voi hyödyntää osaamistaan, taitojaan. Mutta jos subsidiarisuutta liikaa, niin sitten jokainen toimii oman mielensä mukaan ilman yhteisiä sääntöjä, eikä tässä ole todella eurooppaista toiminnasta kysymys. Eli tarvitaan ymmärrettävää politiikkaa ja sitten kans, paikallisten voimavarojen mobilisaatiota. Eli tarvitaan strateginen puitteisto ja sitten näitä sopimuksia. Tällä hetkellä sopimuksia on kansallisella ja alueisella tasolla, mutta on todella paljon menettelytapasääntöjä ja tässä pitäisi antaa enemmän vapautta toimijoille. Ja pitäisi pyrkiä kahteen asiaan. Eli ensinnäkin se, että kun päätän vaikkapa, että maahanmu- tai muuttoliike on yksi painopiste, niin sitten katsotaan, mihin tuloksiin pyritään. Eli esimerkiksi se, että estetään palvelujen heikentyminen, tai sitten kysymys on vaikka lukutaidon parantamisesta maahanmuuttajalaisten keskuudessa tai jostain tällaisesta. Ja sitten kun politiikalla todella pyritään tähän, niin eh, tulokset eivät ole kovin hyviä. Meillä ei ole ollut kovin hyviä indikaattoreita. Emme ole voineet todella keskittyä tuloksiin. Ja olenkin puhunut jo Hybnerin kanssa siitä, että olen pitkään puhunut eh, parlamentin kanssa tästä. Ja on todella kuultu paljon eh, kuiskailuja kohesiopolitiikasta, mutta valitettavasti tällä hetkellä ei ole ollut kovin selvää, Eh, vastuuta siitä, että kuka vastaa kohesiopolitiikan tuloksista. Ja itse asiassa lähetin asiasta jopa kirjelmän eh, Britannian ylä, ylähuoneelle, joka kritisoi eh, tätä menettelyä. Eli ensinnäkin nämä tavoitteet ja sitten toisaalta kriteerinä olisivat eh, instituutiot. Eli kysymys ei ole siitä, että komissio kertoisi eh, jäsenvaltioille alueille, eh, millaisia elimiä tarvitaan. Muuten rikkoisimme subsidiarisuutta. Mutta toisaalta tarvitaan yhteisiä periaatteita. Ja tiedämme koulutusjärjestelmästä, että mikäli ei ole kunnon arviointia, eikä palkkasjärjestelmää, niin silloin tuloksia ei saada. Joten komissiolla pitäisi olla valtaa pitää huolta siitä, että kun olemme päättäneet yhdessä periaatteista, esimerkiksi eh, PISA-vertailun mukaisesti, niin sitten eh, mikäli eh, jäsenvaltio ei ole tähän valmis, niin sitten rahoitustakaan ei tule. Tärkeää on se, että parlamentti ja neuvosto voivat arvioida sitä, ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Arviointi on tärkeää. Et, ei pitäisi tulla rangaistuksia, mikä tavoitteisiin ei päästä, mutta pitäisi kyllä selittää, miksi näin on käynyt. Ja komissio voi sitten antaa suostuksia. Ja jos suostuksia ei seurata, niin sitten voisi tulla sanktioita. Eli nyt selvisimme tästä ympyrästä. Ja sitten voidaan ottaa esiin mobilisaatio ja oppiminen. Meidän täytyy todella saada ihmiset mukaan paikallisella tasolla. Eli tässä voi toisaalta olla niin, että pitäisi palauttaa rahaa komissiolle, ja että voidaan toimia niin kuin on tehty Eh, viime vuosina. Eli kokeiltaisiin, yrittäisiin, pyrittäisiin innovaatioihin. Siinä ei pidä käyttää liikaa varaa, mutta kuitenkin jotain varoja tarvitaan. Ja sitten toinen on tämä eh, arviointi. Puhun tästä aivan lyhyesti. Olemme käyttäneet liikaa eh, varoja siihen, että olemme käyttäneet tilastotiedettä, kun on pyritty löytämään Eh, pyritty arvioimaan tätä politiikkaa. On paljon yksinkertaisempiakin eh, tapoja. Me emme halua sellaisia arvioita, jossa puhutaan eh, metodeista, joita me emme ymmärrä. Se ei loppujen lopuksi kerro meille mitään. Nyt on olemassa metodologia, seurausarviointi. Ja Tätä voidaan todella hyödyntää arviointiin hyvin yksinkertaisella tavalla. Eli että on ryhmä yrityksiä ja ryhmä ihmisiä, jotka ovat saaneet koulutusta toisaalta, on sellaisia, jotka eivät ole saaneet koulutusta. Ja sitten voidaan arvioida, saadaanko tuloksia aikaan. Tätä voidaan käyttää muillakin aloilla. Tämä ei sovellu koisipolitiikkaan aivan sellaisenaan, mutta kuitenkin tätä voidaan hyödyntää. Ja tässä voidaan tehdä yhteistyötä eh, komission kanssa. Ja itse asiassa on tehty tästä ehdotuksen. Ja eh, tästä puhutaan arviointiyksikön kanssa, joka on aivan erinomainen yksikkö tällä pääosastolla. Eli tämän avulla eh, saadaan tietää seitsemän vuoden kuluttua, onko saatu tuloksia. Ja tällä on toisaalta myös se kurinpidollinen aspekti, että, että voidaan todella huolehtia siitä, että on selvät tavoitteet ja sitten ihmiset joutuvat selittämään, että kuinka niihin on pyritty. Eli todella tässä on kysymys siitä, että etua todella saadaan. Tämä jää muuten teknokraattiseksi ehdotukseksi, mikäli ei ryhdytä toimiin. Eli se, että eh, löydetään pääosastot, jotka, jotka ovat tästä vastuussa, meidän täytyy löytää painopisteet ja silloin jäsenvaltioiden alueiden täytyisi tietää, että on vain eh, pari kolme hyvää eh, muuttoliike ihmistä, vaan että näitä tarvitaan paljon enemmän. Tarvitaan paljon parempaa osaamiskeskusta. Komission kanssa on eh, toimittu, mutta itse asiassa tässä on tullut Eh, tilanteita, jossa välttämättä eh, komissiossa ei ole ollut tarpeeksi vahvoja eh, neuvottelijoita. Tarvitsemme siis vahvempaa komissiota ja parempaa yhteyttä eri pääosastojen välille. Tarvitaan myös uusia poliittisia tasapainotoimia. Eli tässähän tavallaan lisättäisiin komission harkintavaltaa. Komissio voi siis sanoa, että e, e, jäsenvaltiolle ei ole sopivia elimiä tai että, että tuki keskeytään vuodeksi ja sillä aikaa elin täytyy e, luoda. Eli tässä lisätään harkintavaltaa. Ja tähän tarvitaan sitten parempaa tasapainojärjestelmää eri toimijan eniten välillä. Tässä mallissa meillä olisi sel- selkeät tavoitteet, kriteerit, ja silloin neuvosto ja parlamentti voisivat todellakin keskustella asiasta. Voidaan arvioida sitä, onko jäsenvaltio menossa oikean suuntaan. Eli tässä tarvitaan harkintavaltaa eh, neuvostolle Ja tässä käyttäisiin myös uuden sopimuksen artikla 275. Ja kysymys on siitä, että joka vuosi täytyy antaa arvio eh, kohesipolitiikasta, jotta tästä voidaan todella keskustella myös täällä parlamentissa. E, että kyseessä ei olisi ainoastaan se, onko varainhoito ollut matilta. Ja sitten vielä viimeinen seikka. Kuten kaikkiin ehdotuksiin tämäkin sisältyy aikataulu. Haluaisin kuitenkin painottaa yhtä seikkaa. Toimia tarvitaan äh, aivan heti. Eli 2010 todellakin täytyy ryhtyä toimiin, jotta ehditään tehdä päätökset. Meidän täytyy sitten eh, valita nämä painopisteet Tähän tarvitaan poliittista keskustelua jäsenvaltioidenkin taholta. Ja sitten täytyy päästä eh, tulokseen. Ja erona nykyisen on se, että aluksi sovitaan eh, nykyään rahoista. Ja sitten puolen vuoden jälkeen eh, puhutaan tavoitteista. Eikä Marsista tuleva ymmärtäisi, miksi ei toimita niin, että ensin sovitaan tavoitteista ja sitten rahoituksista. Eli itse asiassa asiat täytyy hoitaa yhtäaikaisesti, sillä muuten jäsenvaltiot ovat itsekkäästi. Eli aina pyritään vain saamaan varoja itselle. Ja sitten pyritään saamaan mahdollisimman vapaat kädet. Muuten käy niin kuin e- ennenkin, eli tavoitteista on saatu jotain, mutta sitten puolen vuoden jälkeen eh, vasta saatiin aikaan tällainen sopu. Teilläkin voi olla todellakin hyvin merkittävä asia tässä kompromississa. Kiitoksia. Pyritään siis siihen, että nyt käydään keskustelua Eli voit esittää eh, kysymyksiä, kommentteja, eli pari-kolme kysymystä ja sitten vastaus. Eh, edustaja Schettel ensiksi. Ja, um, ja, thank you so much. Vielen Dank. Um, ich bin begeistert. Um... Kiitoksia. Minä olen todella, todella innostunut siitä, että vihdoinkin kuulemme nämä totuudet ääneen sanottuna. Te sanoitte hyvin selvästi, että viimeisten viiden vuoden aikana on tehty virheitä. Ja minä olen itsekin kritisoinut tätä korvamerkintäpolitiikkaa jo vuosien ajan. Näin teitte nyt tekin. Ehkä olen tai niin, kyllä tässä meni viisi vuotta tai enemmänkin täysin hukkaan. Integroitu kohesiopolitiikka taakka on hajautettu sektoriaaliseksi tai alakohtaiseksi. Ja me tulemme kärsimään tästä vielä jatkossakin. Ne alueet, jotka kaikkein eniten tarvitsevat, eivät tai ovat tarvinneet, eivät ole päässeet eteenpäin tänä aikana. No, asiathan hoidettiin muualla parlamentin ohitse ikään kuin. Me epäonnistuimme, koska komissio ei halunnut muuta kuin korvamerkintää. Se halusi korvamerkintää välttämättä. Ja se, mitä te nyt sanoitte, on paluu kohesiopolitiikan juurille. Ja täällä on kyllä useaan otteeseen pyydetty komissiolta voimakkaampia toimia. Komissio on ollut liian heikka, heikko. Tämä on nyt aivan erinomaista. Ja te haluatte palata politiikan joka torjuttiin jonkin aikaa. Ja täällä on puhuttu siitä, että no, hyväksytään se, että tehdään kokeiluja ja opitaan niistä esimerkiksi yhteisöaloitteet yhtenä. Mutta ongelmana oli se, että nämä olivat erittäin pieniä, mutta todella suosittuja, koska näin eh, saatiin tehdä myös ja toteuttaa myös kokeiluja ja eri toimijat olivat täysin mukana näissä hankkeissa, suunnittelivat, toteuttivat ja kantoivat myös vastuun. Mutta tämä politiikka, tämä politiikka hävitettiin eikä sitä uudistettu. Ja teidän raportistanne tulee hyvin selväksi, että tämä oli virhe. Tiedämme, että tätä pidettiin liian byrokraattisena ja raportointia liian yksityiskohtaisena eh, ja se oli suuri taakka näille pienille toimijoille. No näitä ongelmia ei vieläkään ole ratkaistu, tähän tekin viittasitte, mutta erityisesti Equal Leader ja Ähm, interreg äh, yhteisaloitteet mielestäni tulisi käynnistää uudelleen. Ja tulee hyvin selväksi, että tämä hajautettu ala, jota jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet, vaikka meillä välineet onkin. Meillä on nämä äh, globaalit tuet, jotka tekevät tämän mahdolliseksi, mutta tätä ei ole käytetty, eikä äh, komissio ole ryhtynyt minkäännäköisiin aloitteisiin, vaan asioita annettiin vaan, vaan häipyä taivaan tuuliin, kun ajateltiin, että ei nyt puututa jäsenvaltioihin mitenkään. Kiitoksia tästä erinomaisesta puheenvuorosta. Me, jotka olemme 20 vuotta ajanneet aluepolitiikkaa, kaikki olemme kanssanne samaa mieltä ja haluamme palata yhteisille juurille, kumppanuus ja ennen kaikkea paluu siihen, että ihmiset paikan päällä, paikan päällä luovat näitä hankkeita. Tämä ei ole kansallishallitusten tehtävä. Mielestäni meidän tulisi jatkaa keskustelua. Kuulimme teiltä nyt teidän päätelmänne ja meidän täytyy todella pitää huoli siitä, ettei tässä taas hukuta kaiken näköiseen byrokratiaan, niin kuin korvamerkintä viime vuosina, mihin se on johtanut Kiitoksia. Kiitoksia sitten Konstantse Krell. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kuulimmekohan me äsken saman alustuksen? No, kyllä, tämä oli aivan erinomainen, ö, erinomainen esitys ja sain siitä paljon tukea myös omille ajatuksilleni. Mutta en minä kuullut äsken samoja asioita kuin Elisabeth Schröter juuri kertoi kuuleensa. Pari kysymystä kuitenkin. Jos herra Barkka oikein ymmärsin teitä, te sanoitte, että keskitytään tiettyihin painopisteisiin. No mitkä ne ovat? Sitä tietenkin katsotaan myöhemmin. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että tulevaisuudessa esimerkiksi suurta osaa rahoista ei käytettäisi vaikkapa liikenneinfrastruktuureihin. Kun on puhuttu rahojen keskittämisestä, niin minä pitäisin sitä tervetulleena, mutta en ole ihan varma siitä, että mitä te tarkoititte. Tämä on kyllä aikamoinen taistelu sitten jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitten yksi asia, joka ei tullut ihan selväksi. Tulevassa sopimuksessa, siis Lissabonin sopimuksessahan kolmantena kohesiopolitiikan pilarina taloudellisen yhteenkuuluvaisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden rinnalla on alueellinen yhteenkuuluvuus. Mitä käsityksiä teillä on tästä? Miten uusi koheesiopolitiikka muuttuisi? Mihin suuntaan siis oltaisiin menossa? Olemassa olevien kriteerien pohjalta, siis alle 75 prosenttia, tavoite 1 ja tavoite 2 ja ö, siirtymäkausialueet ja niin edelleen, niin kun ajatellaan EU-15 jäsenvaltioita, eikö niissä olisi periaatteessa enää lainkaan tavoite yksi alueita? Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot ajattelevat, että tulevaisuudessa rahoitus keskitettäisiin yksin omaan tavoite yksi alueille, jotka siis ovat kaikkein suurimmassa tarpeessa. Ja tämä johtaisi siihen, että Pohjois-, Keski- ja Etelä-Eurooppa eivät juurikaan varoja saisi. Mikä on teidän kantanne ja oletteko samaa mieltä tästä vai lähestyisittekö ehkä asiaa toisin? Kolmas kysymys Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja kohesiopolitiikka mielestäni liittyy muuhunkin kuin kohesiorahaston, sosiaalirahaston, aluerahaston. Minun käsitykseni mukaan maaseudun kehittäminen on merkittävä osa kohesiopolitiikkaa. Kannattaisitteko sitä, että tämä unionin tukipolitiikan ala palautettaisiin kohesiopolitiikan katon alle vai säilyttäisittekö tämän eron, joka on voimassa tälläkin tukikaudella? Kiitos. Markus Pieper, Kiitoksia sitten Markus Pieper. Ja, danke schön, Frau. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mielestäni tämä raportti, tämä esitelmä oli erittäin kiinnostava. Lueskelinkin sitä jo etukäteen. Tosin minunkin käsitykseni tai arvioni tästä on hiukan toisenlainen kuin kollega Schröterin. Minun mielestäni korvamerkintä on erittäin hyvä tapa, joka johtaa siihen, että eurooppalaista rahaa, veronmaksajien rahaa ei sotketa mihinkään paikallisiin kummallisuuksiin. Me olemme sitoneet rahat tiettyihin tavoitteisiin, haluamme ja näitä rahoja voi sitten hakea selkeän järjestelmän puitteissa, tarjouskilpailujen puitteissa ja näin mielestäni teemme pitkän, pitkäaikaista sijoitustoimintaa, emmekä vaan heittele rahoja sinne tänne. Minua hiukan ärsyttää käsitys, käsityksenne markkinataloudesta ja rakennepolitiikasta. Sanoitte aluksi, aluksi että mm, eivät avoimet rajat ole yksinomaan hyvä asia, mutta minä kysyisin teiltä, miten hyvinvointia sitten luodaan? No hyvinvointia luodaan niin, että yli rajojen voi käydä vapaata kauppaa Äh, saksalainen voi ostaa Fiatin Italiasta, jos pitää sitä hyvänä, ja italialainen Bemarin Saksasta, jos pitää sitä hyvänä. Rajat ylittävä vapaa kauppa. Ja me vuosikymmenten ajan pyrimme mahdollistamaan tällaisen äh, kaupan äh, myös kaikkein heikoimmille alueille. Me investoimme tutkimukseen, koulutukseen ja infrastruktuureihin Enkä minä tätä politiikkaa suinkaan kuvailisi epäonnistuneeksi. Päinvastoin se on mielestäni osoittanut hyödyllisyytensä. Kohesiorahoja on käytetty näihin maihin ja olemme nähneet myönteisiä vaikutuksia paitsi saaja myös maksajamaissa. Eli että tässä nyt tarvittaisiin koko rakennepolitiikan uudelleenarviointia. Olen tästä eri mieltä maahanmuutto, lapset, ikääntyminen. Kyllä tämä kaikki on tärkeää, mutta se on vasta toinen askel. Te unohdatte klassiset, perinteiset rakennevälineet, joita meillä on kilpailukyvyn alalla, työllisyyden alalla, jotka antavat pitkäaikaista hyötyä toimipaikoillemme. Joko ymmärsin teitä väärin tai haluatte mennä suuntaan, jota pidän erittäin vaarallisena ja joka ei mielestäni voi olla kohesiopolitiikan tulevaisuus. Toiseksi viimeinen huomio. Pidän erittäin hyvänä sitä, että haluatte säilyttää BKTLn osana kriteereitä. Hyvä, niin tämä on mielestäni myös tulevaisuudessa aivan oikein. Mutta yhtä asiaa en ymmärtänyt ja siitä haluaisinkin teiltä kysyä. Mitä te tarkoitatte kohesiopolitiikan neuvostolla? Siis katsommeko, että jäsenvaltioiden todella pitäisi luoda taas uusi elin kohesiopolitiikkaa pohtimaan? Näin on ollut jo aiemminkin, ja, ja, ja tämä, tämä toimielin on aina sitten vaipunut uneen. En minä oikeastaan tätä pitäisi tarpeellisena. Tässä minun huomioni, ja kyllä vetoaisin sen puolesta, että kohesiopolitiikkamme, joka nyt on periaatteessa vasta lapsen kengissä, että sitä ei maalattaisi. Sillä on meille kyllä hyvin paljon annettavaa. Kiitoksia. Sitten pyytäisin tohtori Barkaa kommentoimaan näitä puheenvuoroja. Um, I think that the, uh, what happened... Minusta tuntuu, että niin kuin joskus käy, on käynyt, että me jäsenvaltiot emme ole kyenneet valtavirtaistamaan niitä hyviä kokemuksia, joita on jostain yhteisöaloitteesta saatu, vaikka näin olisi pitänyt tehdä. Eli me opimme paljon kaikenlaista, mutta sitten tämä oppi meni hukkaan. Siitä tuli byrokratia osittain siksi, että haluttiin heikentää komissiota poliittisista syistä, mutta toisaalta myös siksi, että emme kyenneet pitämään yllä sitä paikallisten yhteisön aktivointiastetta, joka oli olemassa. Me pyrimme keskittämään näitä politiikkoja harvempiin prioriteetteihin, ja tämähän on tarpeellista, sillä kyseessä on EU-laajuinen politiikka, ja jos me emme saa aikaiseksi kriittistä taloudellista massaa tiettyjen aiheiden osalta, niin kansalaiset eivät koskaan tule havaitsemaan, että tällä politiikalla olisi jotain vaikutusta. Sillä on yhteisrahoitettu hyviä huonoja asioita, mutta minkälaisia tuloksia loppujen lopuksi sillä on, miten Euroopan unioni edesauttaa niihin ongelmiin, joita syntyy koko ajan. Eli jos mennään takaisin tähän alkuhetkeen, niin tarkoitan sitä hetkeä, jolloin valtavirtaistettiin nämä aloitteet, mutta tämä valtavirtaistaminen ei oikealla tavalla kuitenkaan onnistunut. Mitä tulee sitten tähän erityisesti esimerkiksi liikenne- ja kuljetusasiaan. Tämä on monissa maissa tärkeä julkinen palvelu. Mietinnön esitössä liikenne voi tulla esille kahdessa yhteydessä, joko voidaan katsoa, että se on yksi palvelu, jota tarvitaan. Esimerkiksi silloin, kun pitää edistää innovointia, tarvitaan parempia yhteyksiä tutkimuskeskuksen ja eh, muiden keskuksien välille ja joskus pitää ottaa tämä asia esille, koska on ikääntymistä ja ikääntyvät henkilöt eivät pysty liikkumaan. Eli siis joskus liikennepolitiikalla päästään muihin yleisempiin tavoitteisiin, mutta ei mietissä kuitenkaan ehdoteta, että kaikki voimavarat pitäisi näihin prioriteettiin keskittää ainoastaan 66 prosenttia. Eli kukin jäsenvaltio olisi vapaa valita, mihin muut voimavarat suunnattaisiin jopa vapaammin kuin tällä hetkellä. Eli kahden kolmasosan osalta tässä on, ollaan tiukempia, mutta sitten loppukolmannes on vapaammin käytettävissä. Sitten alueellinen ulottuvuus. Mietinnössä ehdotettiin sen jälkeen, kun hyvin tarkkaan luettiin tämä vihreä kirja, että sana alueellinen, territoriaalinen, siihen liittyy niin paljon eri vivahteita eri kielillä, että loppujen lopuksi päätin, että emme tätä käy, sanaa käytä ollenkaan, vaan puhumme paikkaan perustuvasta, emme territoriaalisesta. Mutta olette aivan oikeassa, sillä tässä ajatuksena on, että politiikan yksikkönä on alue pienellä aalla, eli ei mikään hallinnollinen alue. Mitä alueella tarkoitetaan? No sitä ei tiedetä, niin kuin politiikka lähtee liikkeelle. Raportissa sanotaan, että ainoa tapa määritellä hanke on alueellisesti, eli lähdetään liikkeelle jollain politiikan saralla ja sitten toimijat tulevat mukaan ja jos he tekevät yhteistyötä, niin sitten tämä muodostaa alueen. Tämä teidän kysymyksenne on kuitenkin hyvin vaikea, sillä jos oikein sen ymmärrän, ja jos sanotte, että miksi raportissa sanotaan, että pitäisi ottaa käyttöön uudenlaiset eh, puitteet, niin mitä tehdään NUTS 2 ja muille? No tässä päätettiin, että toimittaisiin hyvinkin konservatiivisesti seurasta syystä me, meillä ei ole tarpeeksi tilastotietoja tai poliittista ja taloudellista konsensusta, jotta voitaisiin suunnitella parempi tapa jakaa resursseja. Jos lähdemme nyt tällaiseen keskusteluun ja pyrimme samanaikaisiksi uusia toimia, niin eihän tämä johda mihinkään muun kuin jäsenvaltioiden välisiin kiistaan, jossa pyritään saamaan lisää rahaa eikä siinä puhuta enää mistään muusta. Eli sen takia tässä ehdotetaan, että pidetään tilanne sinä minä se on nyt. Mitään muutoksia ei tehtäisi. Ainoa ehdotus on, että koska 75, 75 prosenttia kynnyksenä on niin tiukka, koska tämä johtaa joskus siihen, että lähdetään tilastoja liikuttelemaan, niin tehdään 75 plus X tässä rajaksi. Näin pystyttäisiin välttämään 75 prosentin dramatisointi. Tämä on hyvin pragmaattinen ehdotus. Olette aivan oikeassa, tämä oli johdonmukaista, mutta hyvin käytännöllinen läheistä syystä siksi, että raportissa haluttiin todellakin lähteä liikkeelle siitä, mikä tilanne on. Eli päätettiin, että ei tehtäisi mitään muutoksia. Ja mitä sitten tulee tähän sääntöön siihenkään ei puututa. Sitten sanotaan, että ideaalitapauksessa pitäisi sun alue rahaston kanssa. Mutta sitten tässä ei sitä ehdoteta hyvin pragmaattista syistä. Ja sitten vielä lopuksi kaksi kysymystä. tässä paljon tietoa veronmaksajien rahoista. Useinhan arvostellaan sen takia, että sanotaan, että ei tiedetä, miten veronmaksajien rahoja käytetään. Tässä pyrittiin huomioimaan tämä ongelma ja sanottiin, että viime vuosina on puhuttu liikaa valvonnasta ja eh, tilintarkastuksista. Tämä on hyvin tärkeää, mutta se ei kuitenkaan kerro yhtään siitä, miten, minkälaisia vaikutuksia on ihmisten hyvinvointiin. Ei yhtään mitään. Tietysti jos me oikein rahoja käytämme, niin ei olla varmaa siitä, että saadaan tuloksia aikaiseksi, mutta käytettiinpä niitä oikein tai ei, voidaan ehkä tehdä jotain ihan tarpeetonta, niin sen takia ehdotus on, että tehtäisiin kovasti ponnisteluja. Tässä ollaan siis todella kriittisiä. Ei sanota, ettei politiikasta olisi mielenkiintoisia ja hyviä vaikutuksia, mutta me tiedämme niistä ainoastaan kvalitatiivisesti, eikä niitä vaikutuksia pystytä vertailemaan. Erityisesti, niin kuin sanoitte, kun rahaa käytetään, niin ainoastaan yrityksistä on neljän viiden viimeisen vuoden aikana mielenkiintoisia tutkimuksia, jotka jotain todella näyttää toteen, mutta nämä ovat ensimmäiset tutkimukset, vaikutusselvitykset siis. Me olemme käyttäneet rahaa johonkin asiaan sitten mennään eteenpäin siksi, että patentteja on tullut lisää tai koska jollain alueella työllisyysluvut paranivat ja muualla ei, koska hankkeita ei ollut. Eli kun sanon, että emme tiedä tuloksista, niin tämä tarkoittaa, että tietäisimme, että tulokset ovat huonoja, vaan emme tiedä, millaisia seurauksia näistä hankkeista on ollut, ja sen takia emme voi tehokkaasti kansalaisten suuntaan toimia. Ja sitten lopuksi täällä on ilmaistu huolta, joka liittyy siihen, miten selonteossa huomioidaan markkinat ja kilpailukyky. Raportissa sanotaan, että markkinoiden vapauttaminen on tärkeä osa Euroopan vaurautta ja hyvinvointia, mutta palataan sitten siihen ajatukseen, että tähän rinnalle tarvitaan myös kehityspolitiikkaa, sillä markkinat yksin, tämähän näkyy, markkinathan johtavat siihen, että tietyille aloille kohdistuu suuria paineita, jos yritykset siellä eivät sitten pysty taas pomppaamaan ylös, jos ei pystytä käyttämään hyväksi mm, vanhojakin tietoja, niin sitten pyritään painostamaan siihen, että tapettaisiin markkinoiden liberalisointi. Tämä on siis vanha tarina. Tarvitaan, tarvitaan myös kehityspolitiikkaa, jotta markkinoista voidaan tehdä kaikille hyödyllisiä. Eli täällä ollaan sitä mieltä, että pitää keskittyä työllistämiseen ja kilpailuun. Täällä on yksi kappale, joka koskee innovaatiota. Se on oleellinen osa. Eurooppa ei ole raportin mukaan pystynyt saamaan aikaiseksi kaiken kattavaa tutkimus- ja kehityspolitiikkaa, on olemassa innovatiiviset alueet politiikkaa, toisaalta eh, puitepolitiikkaa, mm, mutta ne eivät kuitenkaan toimi yhteen. Minä en nyt pysty ehdottamaan parempaa tapaa saada eh, näitä nyt toimimaan niin, että voitaisiin toisaalta huomioida yleinen politiikka ja toisaalta paikallinen tietämys. Mutta pitäisi kuitenkin sitten pyrkiä välttämään se, että kaikki alueet sanoisi, että siellä on huipputietoa. Näin on joskus käynyt. Kiitoksia. Olbrich. Kiitos. Joku voi tehdä eh, yhteyden siitä, mitä komissio on komission mm, tulee tehdä. itse asiassa kysymys on Eh, siitä, että jos haluamme näitä tuloksia, meidän täytyy vahvistaa komissiota. Minusta tämä on erittäin mielenkiintoinen esitys. Tämä oli saman aikaan sekä eh, perinteinen että uudenlainen. Haluaisin sitä hyvin näivejä kysymyksiä. Sikäli kun ymmärrän, niin mikäli me haluamme, että ihmiset elävät parempaa elämää ja yhteismarkkinat toimivat. Tarvitsemme kehityspolitiikkaa. Muuten markkinat eivät toimi normaalilla tavalla. Eli tarvitaan kohesiopolitiikkaa myös markkinoita varten. Niin, sisämarkkinat. Mutta perussopimuksessa eh, koesiopoitikalla pyritään vähentämään eroja. Tämä ei ole aivan sama asia. Tämä voidaan nähdä sosiaalisen koesion kuuluvana, mutta tässä on kysymys erilaista eroista. Eli nämä voivat olla myös esteitä markkinoille. Sikäli kun ymmärrän teitä, niin teidän kannaltanne kehitys politiikalla pyritään pääsemään ero näistä eduista, jotta, eroista, jotta, jotta markkinoilla ei esteitä. Mutta tämä on aivan sama asia. Tämä voidaan nähdä myös kehityspolitiikkana. Tämä vaatii kyllä selvennyksen, sillä muuten päädytään e, vanha keskusteluun e, aluepolitiikan e, mm, alalla, eli siitä, että – autenssiköyhiä vai pyritäänkö samaan aikaan moottoriin. No, en nyt haluaisi siihen palata, mutta haluaisin tähän selvennyksen. Sitten toinen seikka. Tämä raportti tekee mielenkiintoiseksi se, että on puhuttu eh, horisontaalisesta eh, rakennepolitiikasta, eh, mutta te puhutte alakohtaisesta ja sektoraalisesta. Tämä ei ole sama asia. Eli tässä olisi kysymys selvistä eh, sektoreista, mutta nyt olisikin kolme neljä eh, painopistettä, joista sovittaisiin eh, jäsenvaltion alueen kanssa. Ja tämä olisi paikkaan perustua malli. Mutta tämä olisi sama kuin territoriaalinen koesio, vaan tässä ottaisin ihmiset mukaan. Eli tässä on kysymys sekä sektoraista että sektoreiden välisestä toiminnasta. Eli tässä olisi kyseessä monen, monet sektorit kattava toiminta ja ihmiset mukaan aktiivisesti. Näin voidaan todella vähentää eroja. Tässä on mielenkiintoisia sanavalintoja. Mutta ehkä ne kertovat jotain myös filosofiasta. Eli monien sektoreiden yhteinen rahasto yksikössä. Aika mielenkiintoista. Suorastaan valankumouksellista. Eli et olisi vain yksi rahasto. Eli jos pyritään tehokkuuteen sektoreiden välisesti, niin sitten olisi yksi rahasto. Mutta jos ymmärsin tämän oikein, niin kyllä tämä varmasti suututtaa todella joitakin ihmisiä. Ehkäpä tämä on kuitenkin vähän sanavainta kysymys. Ja toinen seikka on sitten sopimukset. Tämähän on vanha ranskalainen politiikka. Eli tässä olisi toimintaohjelmia, e, e, jotka olisivat sitovia jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta. Eli olisi sopimuksia sekä jäsenvaltioiden että alueiden kanssa. Mutta mitäpä sitten eh, valtavirtaistamista? Onko, vai tarkoittaako tämä, että olisi eri eh, sopimuksia komissiolla jäsenvaltioiden kanssa ja sitten komissiolla alueiden kanssa, vai menisivätkö nämä sopimussuhteet sitten jäsenvaltion kautta? Kysymys ei ole ainoastaan eh, täytäntöönpanosta, vaan filosofiasta. Mutta minun täytyy varmasti lukea koko raportti. Kiitoksia. Sitten Van Nistelrooy. Uh, Kiitos oikein paljon. Jan esitti tässä tärkeitä kysymyksiä, joita juuri mietin. Tietyssä mielessä tämä on kyllä ikään kuin sitä, että mennään takaisin perustasolle, mutta voitaisiinko tämä todellakin tehdä, käyttäen ainoastaan puolet varoista. Jos keskitytään ainoastaan muutamaan ikänään infrastruktuuriin, niin ette voi sanoa, että rahat menevät lasten hoitoon, vaan kyseessähän on hyvinvointi. Mitä komissio sanoi tästä teidän selonteostanne? Komissiohan sen teiltä pyysi ja maksoi siitä teille. Eli mitä nyt mitä seuraavaksi? Saitteko sieltä mitään vastausta? Ja mikä tämän selonteon virallinen status on? Tämä on oleellista myös valikuntamme kannalta, sillä olemme valmiita asiasta puhumaan ja haluamme tietää, mitä mieltä komissio on. Tärkeää tässä on, että vahvistettaisiin komissiota. Eli jos komissio vahvistuu, niin se pitäisi maksaa 100 prosenttia Näinkö olette ajatelleet? 90 prosenttia, 95 prosenttia. Tällainen kysymys tulee ainakin minun mieleeni. Todella mielenkiintoinen pointti. Minä laadin mietinnön parlamentissa alueellista yhteenkuuluvuudessa. Te käytätte erilaista ilmausta, eli place-based paikkaan liittyvä, ihan hyvä, mutta mitä periaatteita siinä taustalla on? Eihän voida sanoa, että kaikkien pitäisi tehdä tällaisia mm, paikkaan perustuvia toimia, jos tämä ei liity mitenkään muuhun unioniin tai muihin alueisiin. Sanotteko, että paljon muutoksia pitäisi tehdä, mutta ja kansan tuloa niin poispäin, niin poispäin. Mutta pidättekö tässä mielessä vielä jatkossakin eroon tavoite yksi ja tavoitteen kaksi välillä? Näinkö vai unohtuuko se? So, so if there are... Bostinaro on viimeinen nimi listalla, mutta jos halutaan vielä lisää puheenvuoroa, niin nostakaa Will... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia professori Barkka. Jatkan tässä nyt myös romanian kielellä puhuakseni kolmella kielellä. Todella Unioni Europene la Komissio on nyt antanut siis teille tehtäväksi äh, antaa neuvoja kriisistä pääsemiseksi. Ja kun ajatellaan muita suuria toimijoita, Kiinaa, Yhdysvaltoja, niin nehän ovat kehittäneet politiikkaansa, ajaneet politiikkaansa infrastruktuurin suhteen esimerkiksi huomattavasti johdonmukaisemmin ja tämä kyllä saattaisi me johtaa siihen, että reaktiot eivät ole yhtä johdonmukaisia. Ja sitten toiseksi tarvitaan parempaa koordinaatiota Euroopan tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että lähestymistapa olisi koherentti ja integroitu niin, että mukana olisi myös maaseutukehitysrahasto, joka voitaisiin siis loppujen lopuksi ottaa mukaan tähän pakettiin. Ihan niin kuin kollegamme Jean-Marie Boppi, joka on oikein hyvän mietinnön laatinut, sanoi, monenvälinen hallinnointi on kumppanuutta ja Euroopan komissiosta tulee vahvempi. Pitäisikö sen olla tässä välineenä politiikan aikaan saamiseksi? tarvitaan myös neuvotteluprosessia, joka jo lähti liikkeelle tammikuussa 2009, joka loppuu tämän vuoden lopulla. Kyseessä on hallitusten ja parlamenttiryhmien välisten, välistä neuvotteluista. Eli tämä ryhmä ja sen keskustelut, minä tässä mietin, voidaanko saada aikaiseksi tämä ideaalikomissio. komissio. Olisi hienoa, jos neuvotteluissa eurooppalainen ulottuvuus olisi selvemmin esillä ja vähennettäisiin kansallista ulottuvuutta. Mutta hyvä professori, haluaisin sanoa teille, että ensi vuonna puhutaan keskivälin arvioinnista, jossa puhutaan tulevaisuuden tendensseistä ja meidän pitää tehdä päätöksiä parlamentissa 2013 jälkeistä kohesiopolitiikasta, eli taas uudet neuvottelut, uudet yleiset rahoituspuitteet, uutta strategiaa tulee ja tarvitaan uudet neuvottelut kansallisen ja Euroopan tason välillä. Ja sitten taas yksi kompastuskivi, miten saadaan yhdistettyä eri intressit uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa tässä tilanteessa, jossa kuilu vain kasvaa ja syvenee kriisin takia. Minä haluaisin kiittää teitä tästä työstä, niin varmasti pystymme löytämään ratkaisun, josta on hyötyä Euroopan kohesiopolitiikalle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tohtori Barka, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Todellakin. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on seuraava. Mikä on tärkein kritiikin aihe? Kolmasosa eh, maailman pankista on tällä kanavalla. No, siellä on paljon erilaisia näkemyksiä. Tässä eh, maantieteellisessä raportissa kolmasosa maailmanpankista sanoi, että politiikka, joka kohdistuu tiettyyn paikkaan, e, e, päätyy erikoisen tilanteeseen. Miksi näin käy? Si- tässä estetään työvoiman ja pääoman vapaa liikkuvuus. Niin, että ne alueet, jotka eivät menesty, sieltä voimavaroja siirtyisi eh, keskuksiin. No, tässä puhutaan suuresta vanhan eh, koesepotikan virheestä. Eli tähän lähe, että tavoitellaan lähettämistä. Kysymys olisi siitä, että tulotaso per asukas Äh, lähenisi, mutta tämän ei pitäisi olla politiikan tavoite. Ja miksi näin? Ja politiikan tavoitteena eh, tulisi olla jokin muu. Perussopimuksessa sanotaan, ehkäpä meidän pitää tehdä niin kuin eli tulkitaan tätä perustuslakia. Perussopimuksessa siis sanotaan, että koesiopolitiikassa pyritään sopusointuiseen kehitykseen ja erojen vähentämiseen. Mutta kysymys oli siis tasavertaisista mahdollisuuksista, kun mukaudutaan muutoksiin. Eli mikäli mahdollisuudet, mahdollisuudet eivät tasavertaiset silloin, mikä ne ei toimi, unioni ei toimi, markkinat eivät toimi. Tätä kansalaiset kuitenkin odottavat unionilta. Eli tällaista tasavertaisuutta. Eli tasavertaiset mahdollisuudet. Ei kaiken, kaikenlaista tasavertaisuutta. Tämä on siis merkittävä ero. Eurooppaisen tulisi tietää kaksi asiaa. Että mikäli heidän alueensa joutuu kriisiin, olipa se sitten köyhä tai rikas, niin on välineitä, joilla voi palautua. Tämä on kilpailukykyä. Tämä on ensimmäinen seikka. Ja toinen on sitten eh, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus. Eli että kaikki tietävät, että Brysselissä eh, pyritään siihen, että eh, sosiaalisesti siedettävä taso saavutetaan. Tämä liittyy tähän avoimeen koordinaatiomalliin. Ja tämä tulee, tulee todella täällä toista aivan selvästi. Ja mitä vielä komission puheenjohtaja Barroso sanoi valintansa yhteydessä. Hän puhui e- Euroopan unionin kansallisten oikeuksista. Ja haluaisin vielä muistaa yhdestä seikasta. Niin mi- mihin EU-kansalaisilla on oikeus? Mikä on se viitetaso tai kynnys? Eli verrataanko kansais- e- kansalliseen tasoon vai eu tasoon? Itse asiassa kysymys on molemmista jokaisella eurooppalaisella on mielessään eh, eh, molemmat kansainvälinen taso ja EU-taso. Meillä on tavan hybriditilanne. Olemme sekä valtiossa että EU:ssa. No, näihin eroihin pitäisi todella puuttua. No, kulin vähän kiertotiellä tässä. Mutta oliko siis se, että pyritään tasoittamaan eh, BKT-eroja? No, ajatellaanpa, että esimerkiksi Sisiliassa BKT eh, laskee. No, tai Lontoolla on sitten samaisia ongelmia, mutta on kysymys siitä, että eh, siellä tilanne ei toimi. Mutta totta kai eh, niiden, niiden erot voivat kasvaa myös siitä, että Lontoa kasvaa nopeasti, mutta Sisilia toipuu hitaammin. Eli BKT-erot eivät ole hy- hyviä tehokkuuden mittareita. Ei, ja se ei myöskään mittaa hyvin sitä, onko tilanne reilu, kohtuullinen, sillä tässä jota huomioon sitä, että kysymys on keskiarvosta. Eli se, että lähennytään BKT-tasolla, ei tarkoita sitä, että oikeudenmukaisesta koulutus lisääntyisi. No, sitten väitetään, että, että koesiopolitiikka toimisi markkinoita vastaan, mutta sen ei tarvitse sellaista olla. Kiitoksia näistä kommenteista. Varmasti palaan tähän aiheeseen myöhemmin. Sitten tästä eh, sektorin välisyydestä. Puhuitte tästä todella hyvin ja voin yhtyä tässä sanoihin. Eh, myös tämä yksi rahasto. No, tästä voin sanoa, että eh, tähän, tätä nyt ehdotan, mutta varmasti tämä tulee olemaan vaikea. Sitten sopimuksin. Haluan vielä selventää tätä. Eli sopimukset jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa. Aina sama fraasi. On kahdenlaisia sopimuksia – Yksi on tämän hallinnoivan viranomaisen kanssa tehtävä sopimus. Ja toinen sopimus sitten koko jäsenvaltion kanssa. Eli nykyään tätä kutsutaan kansalliseksi strategisiksi äh, puitteistoksi. Tämä on liikaa tällainen viitellinen asiakirja. Se ei ole kuitenkaan sitova. Siinä ei ole äh, tavoitteita, tai ne ovat aivan lopussa. Mutta nyt ehdotetaan, että olisi kaksi äh, sopimusta – kutakin jäsenvaltio kohti yksi sopimus. Eli komissio, jäsenvaltio ja monissa jäsenvaltioissa myös, myös alueet, kuten esimerkiksi Saksassa. Eli ne myös allekirjoittaisivat sitten tämän sopimuksen. Mutta jo, joissakin jäsenvaltioissa alueet eivät allekirjoittaisi. No, sitten on tämä operatiivinen ohjelma, eli siinä on sitten komission ja toimijan välinen sopimus. No, tässä siis muuttaisiin sitä, että ei olisi nykyistä tilannetta, jossa on ensin tämä stringin puitteisto ja sitten erikseen näitä sopimuksia, vaan että toimittaisiin samanaikaisesti. Eli myös tämän hallinnoivan kumppanin kanssa. Ensinnäkin se, että minulle ei maksettu. Ja komissio on kyllä avokätinen, en, eh, mutta minä en maksanut komissiolle eikä komissio eh, maksanut minulle. No, kylläkin eh, matkakulut maksettiin. Vaan itse asiassa ministeriöni lainasi minut tähän tehtävään. Sitten infrastruktuurikysymys. Se on hyvä eh, nostaa esiin, sillä eh, jotta ei tulisi väärinkäsityksiä. Infrastruktuuri on hyvin tärkeä osa eh, yleisyydellisiä tavaroita ja palveluja. Muuten ei voi olla hyvää koulutusta, liikennettä, kunnon elintasoa jos ei huolehdita koko alueesta. Valitettavasti Messinassa tämä on näkynyt minun maassani viime aikoina. No, joka tapauksessa tässä raporttini muistaa, että tämä ei ole kuitenkaan tavoite, vaan väline. Joka tapauksessa infrastruktuuri on mukana. Se on siis tärkeä osatekijä, mutta se ei ole itsesarvo, vaan väline haluan myös selventää sitä, että en halua tässä luo uusia hyvinvoinnin määritelmiä, jotka ovat epämääräisiä, vaan kysymys on siitä, että pyritään toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja sitten oikeudenmukaisesti. Eli että mahdollisimman moni ihminen, moni ihminen pääsee tämän asetun kynnyksen yläpuolelle. Mutta joka tapauksessa tässä täytyy toimia hyvin selkeästi. Joskushan infrastruktuuria luodaan eikä sitä sitten kunnolla käytä, mutta ei nyt sitä enempää. Sitten komission roista. DG Region verkkosivuilla on todellakin kaikki asiaan liittyvä aineisto – Meillä oli myös IMFn kanssa kuulemistilaisuus. Ja IMFn edustaja oli yllättynyt siitä, eh, kuinka eh, vähän ehtoja komissio voi asettaa. Eh, IMFn edustaja sanoi, että tehän tässä kirjoittaa avoimia shekkejä. Ja hän oli hyvin yllättynyt siitä, että eh, komission on näin vaikea eh, kieltää jäsenvaltiot käyttämästä rahoja jollakin tavalla. Jos jollakin eh, jäsenvaltiolla ei ole esimerkiksi kunnon koulutusarviointijärjestelmää, niin silloin rahoitusta ei pitäisi pystyä käyttämään koulutuksen saralla. Mutta tällainen tilanne on nykyään ja tämä on myös hyvä vastaus niille valtaviran edustajille taloustieteilijöille, eh, jotka väittävät, että tässä pitäisi olla niin instanssiä eh, malleja, mutta ne eivät riitä, instituutiot eivät riitä, vaan tarvitaan myös eh, paikkaan perustuvaa politiikkaa. Mutta tarvitaan totta kai myös hyvät instituutiot. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. monesti puhutaan myös eh, maiden välistä diversifikaatiosta. Siitä, sitä ei pitäisi kuitenkaan puhua. Sillä ei voida sanoa, että tämä ei, koskee maita, jotka ovat olleet kymmenen vuotta mukana ja tämä muita. No, voi tietysti olla niin, että jossakin maassa on tietynlaisia instituutioita, toissa ei ei pitäisi asettaa turhia eh, taakkoja, ei pitäisi laatia uusia ohjelmia, jos on jo olemassakin ohjelma. Meillä on tarpeettomia asiakirjoja, joita laaditaan erityisesti eh, rikkaa eh, NOTS 2 alueella. Sitten vielä yksi seikka. En tainnut puhua tarpeeksi selvästi. Nykyistä järjestelmää ei ole tarkoitus muuttaa eh, eh, kaikissa suhteissa. Ja sitten vielä viimeinen kommentti. Tämän raportin logiikka ja komission pyynnön logiikka on tietysti se, että nyt uudistetaan myös eh, budjetin laadintaa. Eli tämän keskustelun pohjaksi tarvitaan tietysti kunnon keskustelua ja muuten rahoituksesta ei pystytä kunnolla päättämään. tämä olisi todella typerä. Kiitoksia. It, uh, also... Meillä ei ole juurikaan enää aikaa. Itse asiassa tarvitsemme vielä viisi minuuttia tulkeata, jos saamme pyytää. No, minä haluaisin vielä eh, sanoa kollegani puolesta että seuraavan vuoden aikana me tulemme keskustelemaan tästä valiokunnassamme. Käsitellään budjettiuudistusta. Ja varmasti komissio myös esittää kantansa. Me järjestämme varmasti myös täysimittaisia kuulemistilaisuuksia. Tämä mini-kuulemistilaisuus ne oli joka tapauksessa erittäin hieno. Kiitoksia, että tulitte kantanne oli hyvin mielenkiintoisia keskustelumme pohjaksi. Kiitos vielä kerran. <laughs> Voitte vielä pysyä täällä muutaman minuutin. No, nyt on eh, käsitelty tämä kohta 13. Sitten muihin asioihin. Muita asioita ei ole, ainakaan minulla. Onko teillä? Ilmeisesti ei. Sitten eh, kohta 15 seuraan kokouksen ajankohta tiistai 3. Eh, marraskuuta Aloitamme kello 15 ja sitten 4. marraskuuta aloitamme aamulta. Joten jättääkö me tuollainen. Kokous päättyy. Thanks. Thank you very much the interpreters. Kiitos myös tulkeille.